Arvoisat kollegat, median vapaus ja monimuotoisuus kuuluvat unionin perusperiaatteisiin ja Turkin kanssa neuvotellaan Turkin jäsenyydestä. Suhteita käy suhteiden suhteen meidän täytyy aina toimia vastavuoroisesti ja koska me suhtaudumme vakavamielisesti Turkkiin, niin meidän on osoitettava, että edistysaskeleita on saatu toteutettua, mutta vääränkin suuntaan on välillä menty. Ja mitä tulee lehdistön ja ilmaisun vapauteen, niin ongelmat eivät ole mitenkään uusia, kun puhutaan Turkista. Me olemme aika lailla yllättyneitä siitä, minkälaisia poliisiiskuja on toteutettu viime aikoina lehdistön edustajia kohtaan Giisipuistossa. Ja eilen kuulimme, että hallituksen suhteen kriittiset median edustajat ovat joutuneet iskujen kohteeksi. Ja tämä on osoituksena siitä, Joo.